Hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltapäivää. Uh, may we begin this? Me voisimme aloittaa tämän valiokunnan kokouksen, oikeudellisten asioiden valiokunnan kokouksen hyväksymällä esityslista luonnoksen. Seuraavat muutokset on tehty esityslista luonnokseen kohta 29 ja 30 liittyen oikeusperustakysymyksiin on lykätty ja kohta 32, joka koskee eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä, eurooppalaista maksatusmääräysmenettelyä käsitellään välityttömästi kohdan 41 jälkeen kyseessä on äh, siis Peti 1784-2013. Vastustaako kukaan tämän muutoksen tekemistä, ellei näin ole? Katsomme esityslistan hyväksytyksi. Puheenjohtajan ilmoituksia minulla ei ole. Sitten kolmas asia. Kolmas kohta esityslistalla on pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista kokoukset 3. syyskuuta, 6. lokakuuta, 20. lokakuuta ja 13. lokakuuta tänä vuonna. Ellei mitään huomautuksia näihin pöytäkirjoihin tule, katsomme, että ne on hyväksytty. Näin voimme siirtyä suoraan esityslistan kohtaan neljä. Kyseessä on kuulemistilaisuus koskien Euroopan unionin hallinto-oikeuden viimeisimpiä kehitysaskelia. Edellisellä lainsäädännöllä valiokunta loi työryhmän, joka käsitteli hallinto-oikeuskysymyksiä ja sen työ kulminoitui oma-aloitteeseen mietintöön, joka käsitteli hallitus, hallintomenettely lainsäädäntö Euroopan unionissa – tässä asiassa Luigi Galingo oli esittelijänä. Hyvin korkearvoinen entinen valiokunnan jäsen, joka minulla on nyt ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi takaisin tänään. Tähän mietintöön lisättiin eurooppalaisen lisäarvon arviointi, jonka ERPS laati. Siinä havaittiin, että Yhtenäinen hallinto, oikeusmenettely Euroopan unionin tasolla loisi tehokkaampaa unionin hallintoa ja mahdollisesti toisi kulusäästöjä ja selkeyttäisi standardeja Euroopan unionin toimielinten toiminnassa ja julkishallinnossa vähentäisi taakkaa ja samalla säästäisi varoja kansalaisille – ja vähentäisi riitatapauksia ja auttaisi e-hallintojärjestelmien ja IT-järjestelmien hyödyntämistä. Tällä kaudella me tulemme Luigi Berlingon aloitteen linjoilla tekemään töitä, jotta voisimme luoda työryhmän. Me tulemme menettämään esittelijän, joka jatkaa Luigi Berlingon työtä hänen työnsä on saanut kaikua eri yliopistoissa ja tämän vuoksi me kutsumme professorit Hoffman ja Zeller tervetulleeksi Luxemburgin ja Pavian yliopistoista. Viimeisimpänä, mutta vähäisimpänä Dagmar Berndt on erittäin tervetullut valiokuntaan. Hän on entinen valiokunnan jäsen. Hän tuntee kaiken mahdollisen julkishallinnosta ja erityisesti hallinnosta tässä talossa. Hän keskustelee edustaja Berlingerin aloitteesta ja siitä, kuinka se tulee vaikuttamaan Euroopan parlamenttiin. Ilman lisäpuheita annan ensimmäiselle puhujallemme professori Irving Hoffmanille puheenvuoron. Hän edustaa Luxemburgin yliopistoa. Ilmeisesti professori Sille haluaa käyttää puheenvuoron ensin. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä kollegani Hervik Hoffmanin kanssa esittelemässä töitämme, jota olemme tehneet tutkimusryhmässä, jonka nimi on Renewal. Kyseessä on yliopistotutkijoiden verkosto, joka on viiden vuoden ajan tutkinut konkreettisia hallinnollisen eurooppalaisen hallinto-oikeuteen liittyviä ongelmia. Tämä ryhmä, siinä on noin 15 hengen johtokunta ja yli 100 jäsentä Teillä on luettelo tuolla Renovalin nettisivuilla, jos se kiinnostaa teitä. Olemme laatineet siellä sääntöjä, jotka on lähetetty tämän valiokunnan jäsenille. Ja jo ensimmäinen syyskuuta julkistimme ne myös suurelle yleisölle. Nämä säännöt laadittiin lähes viiden vuoden aikana. Siinä oli tiettyjä erityisen tärkeitä kohtia. On muun muassa järjestetty konferensseja Euroopan oikeusasiamiehen johdolla vuonna 2014 ja 2012. Näiden konferenssien jälkeen ja useiden kokousten jälkeen, joita olemme pitäneet eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Mukana on ollut virkamiehiä, tuomareita, erilaisia yhteiskunnan ja järjestöjen edustajia. Laadimme nämä säännöt, jotka ovat englanniksi verkossa olleet luettavissa syyskuun alusta asti. Ne tulevat myös espanjaksi, italiaksi, ranskaksi, saksaksi ja puolaksi. Olemme parhaillaan työstämässä näiden sääntöjen eri kieliversioita. Oma, omassa alustuksessani keskityn kahteen kysymykseen. Ensinnäkin, miksi tarvitaan tällaista hallintomenettelyä? koodeksia. Latinalaisessa kielessä puhutaan pikemminkin koodiksista kuin laista, mutta kyse on samasta asiasta kuin germanisessakin perinteessä. Ja sitten mitä voidaan tehdä Lissabonin sopimuksen pohjalta. Pyrin laajemmin eh, käsittelemään tätä mallisääntöjen eh, sääntökirjan ensimmäistä kirjaa ja kollegani puhuu pian rakenteesta ensimmäisessä kirjassa kysymys on mallisääntöjen esittelystä. Ensimmäinen kysymys kuuluu siis, miksi tarvittaisiin hallinnollinen menettelylaki? Kantamme on se, että kyseessä on se, että perustuslailliset arvot saataisiin mukaan eri toimielinten ja instituutioiden jokapäiväiseen toimintaan. Nämä, näitä ovat muun muassa oikeusvaltiolaillisuus, laillisuus, oikeusvarmuus, suhteellisuus, oikeutettujen odotusten kunnioittaminen ja niin edelleen. Muita arvoja ovat muun muassa avoin demokraattinen unioni, jossa suojellaan osallistumisoikeutta ja tiedonsaantioikeutta. Mukana ovat tietenkin myös periaatteet, jotka on kodifioitu perusoikeuskirjan artiklaan 41. Se koskee oikeutta hyvään hallintoon. Miksi siis eh, tällainen hallintomenettelylaki Luigi Berlingerin johdolla on laadittu tutkimus. Sen lisäksi, että yliopistossakin tätä asiaa on tutkittu, joka osoittaa, jotka osoittavat, että olemassa olevat säännöt ovat hyvin pirstoutuneita. Menettelysääntöjä on hyvin paljon, mutta ne ovat erikoistuneet tiettyille politiikan aloille. Menettelyssä on myös tiettyjä elementtejä, jotka on vain osittain mukana säännöissä. On siis merkittäviä porsaanreikiä sääntelyssä hallinto menettelyn osalta Euroopan unionissa, ja kun porsanreikiä on, ainoa mahdollisuus on käyttää oikeuden yleisiä periaatteita, mutta ainoastaan tuomioistuin voi sanoa meille, mikä on yleinen oikeudellinen periaate, joten sekä hallintovirkanemiehille että suurelle yleisölle Tämä merkitsee suurta ongelmaa sääntöjen tuntemuksen osalta. Me voidaan toki lisätä myös se, että nykyjärjestelmästä on se hyöty, että olemassa olevat säännöt on kehitetty dynaamisesti ja kokeellisesti, joka selittää, miksi ne vaihtelevat alalta toiselle. Se on hyöty, mutta se on myös haitta syistä, jotka jo mainitsin. Tiettyjä opetuksia voidaan vetää jäsenvaltioiden kokemuksista ja muidenkin valtioiden mm, kokemuksista koskien hallintomenettelyn kodifiointia. Kaikkein merkittävin opetus, jonka olemme pyrkineet ottamaan huomioon mahdollisimman laajasti näissä töissämme, jotka perustuvat muun muassa vertailevalla oikeustieteelle, niin tästä Olisikin muistettava, että ensimmäinen hallinto-oikeuden kodifiointi on Espanjasta 1889, vaikka sitä on täytäntöön pantakin vain vähän aikaa. Tämän jälkeen Itävalta 1925. Tämä aloitti ensimmäisen aallon näitä kodifiointia. Sitten toinen aalto alkoi Saksasta 1976. Kuten sanoin, meitä kiinnostavat myös muut maat. Yhdysvallat muun muassa, siellä on hallintomenettelylaki ollut jo vuodesta 1946 alkaen. Ja jopa Ranska, jossa on hyvin pitkään vastustettu ajatusta kodifioida tätä alaa ja sanottu, että oikeuskäytäntö riittää ja oikeuden on annettava kehittyä. Kerros kerrokselta myös Ranskassa on nyt kodifiointiprosessi meneillään, joka tulee valmiiksi ensi vuoden kuluessa. Kaikki nämä mallit ovat hyödyllisiä, mutta mitään niistä ei voida suoraan ottaa Euroopan malliksi. Meidän töistämme ja muistakin lähteistä käy ilmi, että toisin kuin usein sanotaan, nämä kodifioinnit eivät itse asiassa lisänneet riitatapauksia. Joissakin tapauksissa ehkä lähdetään herkemmin tuomioistuimeen, jos periaatteet on tiedossa, mutta toisaalta varmuus näistä säännöistä myös välttää riitatilanteita. Sitten on vielä neljäs syy, joka puoltaa sitä, että hallinto-oikeutta kodifioitaisiin, hallintomenettelyjä kodifioitaisiin. Puheenjohtajanne siihen jo viittasikin. Kyseessä on vaikutusten arviointi, jonka laati parlamentin yksiköt ja sen mukaan siinä tuodaan esille muutamia asioita, joihin kuuluvat muun muassa muotoilukysymykset eri kielillä ja muotoilut, joita on vaikea ymmärtää yleisölle tai joita virkamiehen on vaikea ymmärtää. Mitä sitten voidaan tehdä Lissabonin sopimuksen pohjalta? Meidän ei tietenkään pidä kieltää oikeusperusta ongelmaa. Kyseessä on ongelma, joka ei meille ole merkittävin ongelma, mutta halusimme sitä kuitenkin realismin hengessä käsitellä, koska tiedämme hyvin, että jos ehdotamme lainsäätäjälle ja niille toimielimille, jotka haluaisivat soveltaa tällaisia sääntöjä, jos siis ehdotetaan asiaa, jota ei voida siirtää Euroopan unionin asetukseksi, niin tällaista työtä pidettäisiin tällaisessa tapauksessa vain akateemisena teoreettisena harjoituksena. Olemme käsitelleet oikeusperusta kysymystä siis, ja tästä riittää kun mainitsen, että keskusteluukien koskee lähinnä sitä, voidaanko soveltaa artiklaa 298 SEUT-sopimuksesta, mutta on myös muita ongelmia, joihin on puutettu. En nyt halua mennä yksityiskohtiin, mutta toden esille ainoastaan sen, että itse asiassa näille ongelmille on löydettävä ratkaisu siinä vaiheessa, kun ollaan vakuuttuneita siitä, että sääntöjen sisältö on ok. Sitten on poliittinen ongelma, joka on varmasti merkittävämpi kuin juridinen oikeusperusta-ongelma. Ja se taas liittyy lähinnä tällaisen hallintomenettelyyn, sääntelyn soveltamisalaan. Pitäisikö sitä soveltaa ainoastaan EUn toimielimiin ja laitoksiin vai pitäisikö sitä soveltaa myös jäsenvaltioihin silloin, kun jäsenvaltiot toteuttavat EU-lainsäädäntöä, e kuten perusoikeuskirjan tapauksessa on. Vastauksemme mukaan toteamme, että juridisesti molemmat kannat ovat puolustettavissa. Poliittisesti olisi epärealistista eh, haluta heti laatia menettelysääntöjä, joita sovelletaan kaikkiin viranomaisiin myös jäsenvaltioissa – Paitsi joissakin tapauksissa, jolloin keskeinen ongelma koskee juuri yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Päädymme siis siihen, että olemme täysin tietoisia näistä ongelmista, mutta olemme sitä mieltä, että paras tapa osoittaa, kuinka hyödyllisiä nämä säännöt on, ovat, on, on se, että ne tuotetaan ja asetetaan teidän kriittisen, kriittisten silmienne alle. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. President, and thank you very much for the invitation. It's an honor and a pleasure to um, be able to present here today. Kiitos puheenjohtaja. On todellakin ilo voida esitellä jotakin ajatuksia, joita olemme kehitelleet. Ja, ja jos saisin sanoa, ovat hyvin pitkälti yhtä mukaisia sen näkemyksen kanssa, jonka parlamentti otti päätöslausumassaan 2013, eli siis ajatellen sitä, minkälaista pitäisi olla menettelytapoja koskevien lainsäädäntö tulisi olla, täydentäisi perustuslaillista lainsäädäntöä. Meillä on kolme kysymystä, joita käsillä. Onko tämä oikea hetki? Tuossa Silri jo puhui tästä. Minkä kodifioinnista tässä on kysymys? Tämä on hyvin tärkeä toinen kysymys. Ja mitä ovat taustalla olevat ongelmat tässä yhteydessä? Pääkysymys siitä, miksi meidän pitäisi nyt siirtyä tämän lainsäädännön pohtimisessa eteenpäin on se, miksi että on eroa menettelytapamääräyksissä, jotka estävät sen, että olisi johdonmukaista kehitystä EU-lainsäädännössä ja myöskin legitimin osalta. Oikeudellinen perusta on olemassa, mitä nyt katsoa, miten me voisimme edistää arvosuuntautuneisuutta, legitiimiyttä ja menettelystä legitiimiyttä, mitä tulee inputtiin. Miten siis päästä eteenpäin tässä asiassa? eri lähestymistavat, joita olemme katsoneet, ja eri jäsenvaltioiden oikeudelliset järjestelmät, myöskin ne ulkopuoliset järjestelmät osoittavat, että myöskin lupaavimmat lähestymistavat ovat sellaiset perustuvat ongelmia. Katsotaan, minkälaisia metlytapamääräyksiä on olemassa ja lähdetään liikkeelle tästä, mikä johtaa siihen, että otamme käyttöön periaatteen, jossa on lista käsitteistä, toimeenpanevat säännöt, yksittäiset tapaukset päätökset, sitten ovat sopimukset ja Meillä on myöskin oma alueensa, joka ei vielä ole niin kovinkaan paljon esillä, kun tästä puhutaan, joka liittyy tiedonhallintaan, eli yhteiseen keskinäisen avunantoon, pit, suuriin eh, tietojärjestelmiin, kuten esimerkiksi Schengenin tietojärjestelmä. Kun menemme sääntöjen tekemisen, määrästen laatimisen alueelle, mitä kysymyksiä on? Me näemme, että on olemassa määräyksiä perustamisomaksi koskevat delegoituja toimeenpanosäädöksiä, mutta se, mitä näiden menettelyjen osalta on perustamissopimuksessa mainittu, missä komitologiasäädöksissä, ovat määräyksiä ja menettelyjä, jotka, jotka koskevat ajankohtaa siitä lähtien, kun komissio on tehnyt oman esityksensä, mutta katsomme lainsäädäntöä, jota parlamentti on mukana luomassa paljolti, on pyrkimys kehittää menettelyjä – jossa katsotaan, mitä tapahtuu siitä eteenpäin, kun on olemassa varsinainen lainsäädäntöesitys. Tässä on siis ilmukaisuuden puutetta siinä, miten perustuslaisia periaatteita siirretään käytäntöön. Tässä on hyvin paljon vaihtelua eri politiikan alueiden välillä ja on paljon potentiaalia yksinkertaistamiselle, ei pelkästään ajatellen asiakohtaisia lainsäädäntöä, vaan myöskin sitä pyritään selkeyttämään asioita, jotka viedään eteenpäin niin, että myöskin suuri yleisö saa niistä tietoa. Kun me katson näitä elementtejä, sitä mitä me olemme tehneet omassa tutkimuksessamme, me olemme jakaneet nämä eri elementit eri jaksojen mukaan, joita olemme pyrkineet tarkastelemaan kysymyksiä, jotka liittyvät säännösten laatimista ja sitä, mitä ovat ohjaavat periaatteet, kun lähdemme liikkeelle tällaista määräystä laatimisesta. Ja voimme katsoa, että hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että pyritään tekemään julkiseksi aiottu lähestymistapa ja myöskin vaikutusala, joka tähän sisältyy. On paljon keskustelua siitä, tarvitaanko vaikutusarviointia myöskin toimenpanomääräyksille, jotka usein koskettavat kansalaisten elämää välittömämmin kuin lainsäädäntö yleensä. On paljon keskustelua siitä, miten pitäisi ottaa huomioon äh, tieteellinen asiantuntemus, miten kuulla sitä, ja oikeutetulla selittävällä merkit- selityksellä antaa yleisölle mahdollisuus myöskin tutustua näihin. Näitä asioita pitäisi käsitellä ajatellen säädösten laatimista ja tässä mielessä luomalla proseduureja me voisimme varmistaa sen, että perustuslailliset arvot ja e, normit olisivat sellaisia, että ne sanottaisiin no-, päivittäisessä elämässä. Sitten kun siirrymme toiselle alueelle, toiseen suuren ongelmakysymykseen, joka liittyy hallinnollisia menettelyjä, tulee yksittäistapauksen tapauskohtainen päätöksenteko, joka on pitkälti ydin useimmissa mannermaisissa julkisen hallinnon julkisoikeudessa menettelyissä. Tällä alueella sektorikohtaiset säädökset ovat hyvin usein sellaisia, että niitä on, ja yksityiskohdan yksityiskaisuuden määrä kuitenkin vaihtelee. Ei olemassa mitään standardisoitua lähestymistapaa. Ja tästä syystä on paljon ö, hyvin turhaa mutkistamista, joka vähentää avoimuutta, jotka sääntöjen osalta ovat hyvin tärkeitä yksilöiden kannalta. Tässä yhteydessä jälleen kerran, ottaen saman lähestymistavan ri, lähteen liikkeelle siitä, että nämä päätöksenteon eri vaiheet käydään lävitse, määräykset, joita on kansallisessa lainsäädännössä ja myöskin tietyissä politiikkakohtaisessa unionin lainsäädännössä, niin ne täytyy sisältää sellaisia asioita kuin milloin soveltamista hakemuksia tehdään, tai milloin prosessi lähtee liikkeelle, joka pitäisi ottaa huomioon, eh, myöskin käsittelyvaiheet pitäisi julkiseksi, aikajanot pitäisi tehdä julkiseksi, miten pitäisi säädellä eh, valvon, tutkimusta ja, ja se tarkkailua pitäisi olla myöskin olemassa ydin parhaat käytännön säännöt, jotka liittyvät jäsenvaltioiden ja EUn elinten väiseen yhteistyöhön, muun muassa siksi, että tapauskohtaiset päätökset ovat sellaisia, joissa meillä on ilmiö, joka akateemisissa piireissä nähdään usein tällaisena kompositiomenettelynä. Meillä on EU-lainsäädäntöä, jossa jäsenvaltiot Euroopan toimien, ole mukana päättämässä, vaan on yksi menettely, jossa on input sekä jäsenvaltioista että Euroopan unionin instituutioista, mikä todellisuudessa johtaa moniin ongelmiin yksilöiden kannalta, jotka eivät tiedä, kuka viime kädessä on vastuussa. Tämä on ongelma myös oikeuslaitistumille, jotka eivät tiedä, mikä laki on se, jota sovelletaan silloin, kun päätöksiä tehdään. Tässä mielessä nämä kysymykset vaativat huomiota silloin, kun tarkastellaan määrästen laatimista. Sitten kun tulemme tähän kolmanteen suuren alueeseen, joka on sopimukset. Sopimukset mm, usein liittyvät hankintoihin, mutta jos katsoo hiukan syvemmälle asiaa, havaitsee, että sopimukset ovat väline, jota käytetään Euroopan hallinnoissa lainsäädännössä mm, esimerkiksi tutkimus- ja kehitysavun rahoittamisessa tai eh, kiistojen ratkaisemisessa, ja, mutta myöskin usein niin, että tuetaan tai täydennetään yksipuolisia päätöksiä, esimerkiksi komission päätös, eh, joka liittyy sulautumiseen, jossa hyvin pitkälti yrityksiä koskevat silloin sopimusoikeuden periaatteet. Sopimusoikeus pitäisi katsoa, mikä on sen suhde eh, EUn menettelyihin vai pitäisikö jättää erikseen. Meidän tutkimustuloksemme hyvin pitkälti ovat todenneet siihen tulokseen, että se mikä on välttämätöntä on se, että varmistetaan, että julkiset viranomaiset eivät eh, vältä eh, julkisoikeudellisia velvoitteitaan käyttämällä eh, sopimuslainsäädäntöä, joten tarvitaan oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta ja sitä, että käsitellään asiantuntemusta ja muita tietolähteitä, kuulemisia – ja perusteluja, niin että selkeytetään moisia oikeudellisia korjaamismenettelyjä, jotka myöskin sisällyttää tällaisen lainsäädännön, joka koskee hallinnollisia sopimuksia. Tämä viimeinen surjailu, joka on keskeinen avunanto ja tietoverkostot, tämä on hyvin tärkeää Tätä on tärkeää säädellä siksi, että jos katsoo kutakin virastoa, joka unionissa on, virastot on luotu viimeisten vuosikymmenen aikana, ja niillä on muun muassa velvoite harjoittaa jonkinlaista tietoyhteistyötä. Ja tämä vaikuttaa välittömästi yksilöihin, ei pelkästään niihin, joiden tiedot ovat tässä järjestelmässä, vaan myöskin kolmansiin osapuoliin, jotka näissä tiedon, tietoyhteistyön, tietoyhteistyön prosesseissa tulevat jotenkin kosketetuiksi. Täytyy olla myöskin tiedon saamisen kysymyksiä, mutta täytyy myöskin käsitellä sitä, mistä puhuin aiemmin, joka liittyy tähän kompositiomenettelyihin. Mitä tapahtuu tälle tiedon jakamiselle? Olennaismiltaan nämä välineet, olivat tämmöisiä varoitusjärjestelmiä tai vastaavia, ne johtavat siihen, että jäsenvaltiot ja Euroopan hallinnolliset elimet harjoittavat koordinoivaa toimintaa, mikä on se piste, jossa todellinen vastuu sekoittuu. Jos katsomme pikaisesti tätä, huomaatte enemmän tästä, tästä siitä aineistosta, jota teille on jaettu. Näemme suuret tasolla kysymykset. Ne ovat kysymys, josta professori Sillä jo puhui, eli EUn hall, unionin hallinnollinen tapa lainsäädäntö, koskeeko se pelkästään unionin viranomaisia tai virastoja, tai pitäisikö myöskin koskea jäsenvaltioiden elimiä. Poliisi katsottuna täytyisi lähteä yhdessä liikkeelle, mutta ei pidä unohtaa tätä kompositiomenettelyä, jossa ovat mukana myöskin jäsenvaltioiden poikkeuksia täytyy olla. Toinen suuri, suuri kysymys on myöskin suhteet sitten, jos hallinnollinen menettely, eh, miten se johtaa politiikkakohtaiseen lainsäädäntöön, joka on jota jo on olemassa, on monia lähestymistapoja. Voisi olla tällainen minimilähestymistapa, jossa sanotaan, että vain vähimmäissäännöt, jotka soveltuvat sovelta kaikkiin, niitä pitäisi olla. Vain tavoittaa lähestymistavan, että hyviä sääntöjä täytyy luoda. Eh, ensinnäkin esimerkiksi, josta politiikkakohtainen lainsäädäntö voidaan myöskin sitten ottaa huomioon, että voi tehdä poikkeuksia sen mukaisesti. Eli meidän mielestä pitäisi liittyä kohti hyviä parhaiten käytön perustuvia sääntöjä, joissa voi olla poikkeuksia. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. I think both professors for keeping Kiittäisin molempia professoreja siitä, että he pitäytyvät aikarajoissa. Paljon kiitoksia tästä. Nyt antaisin puheenvuoron herra Berlingerille. Thank you very much indeed, Mr. President. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että minut on kutsuttu osallistumaan tähän kuulemiseen valiokunnassa. Sillä tämä tuottaa minulle suurta, tuotti minulle suurta iloa ja olin hyvin innostunut asiasta, kun olin jäsen parlamentissa ja valiokunnan jäsen. Tässä Minulla on vaikeita kysymyksiä vastattavanani. Euroopan unionin lainsäädännön tarve hallinnollisissa menettelyissä. Aloittaisin sanomalla, että me tarvitsemme sitä, että hallinto lähentyy Euroopan unionissa. Se tulee ajaa. Virastot hitaasti muuttuvat osaksi yhtenäistä uutta rakennetta monilla aloilla muuttuu mahdolliseksi ja realistisesti, realistiseksi ottaa myöskin tuomioistuin mukaan tähän prosessiin. Tiedämme, että oikeudellinen yhteistyö on erittäin vaikeaa, mutta nyt se muuttuu tarpeelliseksi. Oikeudellinen oikeudenmukaisuus perustuu universaalille periaatteelle, kuten jo mainittua. Se on osa demokratiaa. Ja kattavat menettelysäännöt tulee ottaa tähän mukaan. Integraatiota Euroopassa ei tapahdu ilman oikeusvaltioperiaatetta, joka säätelee joka päivästä elämää, kansalaisten joka päivästä elämää. Jos haluamme syventää entuudestaan eurooppalaista integraatiota, meidän täytyy eh, tämä toteuttaa oikeuden käytön kautta, kuten myöskin muun politiikan kautta. Eurooppalaisen rakennelman rooli perussopimuksen mukaan on sellainen, että Euroopan unionin lainsäädäntö ansaitsee yksiselitteisen tulkinnan eikä vain vapaaehtoiselta kannalta. Tämän vuoksi me tarvitsemme hallinto-oikeudellisia periaatteita Euroopan unionin tasolla, jotka säätelevät hallinnollisia menettelyjä. Tuomioistuinten päätökset perustuvan oikeuden käytön rakentaminen on erityisen hyödyllistä. Eurooppa eurooppalaisia työ, tuomioistuimia ei pidä pitää sivu- tai toissijaisessa roolissa. Ne ovat erittäin tärkeissä roolissa. Ja rooli on hyvin tärkeä. Euroopan parlamentti edellisellä lainsäädännökaudella aloitti ähm, lainsäädännöllisen mietinnön kautta työn ja me saimme jonkin verran parlamentaarisia tuloksia aikaan jotta voisimme vahvistaa unionin legitimiteettiä kansalaisten edessä. Me halusimme rakentaa yksinkertaisen, lyhyen kodifioinnin niille perusperiaatteille, jotka säätelevät julkishallinnon menettelyjä. Me ehdotimme, että komissio tekisi aloitteen asetukseksi eurooppalaisesta hallinto oikeusmenettelystä. Ja on tärkeää korostaa sitä, että Euroopan oikeudenkäynnin kehitys ei nojaa vain lainsäädäntöön, suoraan lainsäädäntöön, vaan myöskin periaatteisiin, jotka perustuvat tuomioistuimen tapausoikeuteen ja muihin tuomioistuinten päätösten. Tämän vuoksi uuden asetuksen, uuden asetuksen pitäisi liittää nämä periaatteet. Tietyt yhteiset perusperiaatteet ja säännöt kansallisille hallinnolle ovat asteittain kehittyneet eurooppalaisella tasolla. Esimerkiksi tapausoikeustuomioistuimen oikeuskäännös, joka ei kosketa vain suoraan Euroopan unionin hallintoa, vaan myöskin niitä periaatteita ja sääntöjä, joita tulee soveltaa kansalliseen hallintoon. Oikeuskäytäntö on myöskin kodifioinut Euroopan unionin äh, sekundaarilainsäädäntöä esimerkiksi palveludirektiivin osalta. Euroopan unionin lainsäädäntö vaatii, että jäsenmaissa on erityisiä viranomaisia tietosuojan alalla. Käytännössä kansalliset hallinto-oikeudet, tuomioistuimet näiden periaatteiden mukaan, erityisesti oikeuskäytännön mukaan tulkitsevat tapauksia, kun niissä on vastaavuuksia Euroopan unionin tasolla tällä alalla. Olen sitä mieltä, että voimme nyt todeta, että huolimatta pitkällisistä keskusteluista menneisyydessä, jolloin kaikki totesivat, että Euroopan unioni ei ole valtio, tästä huolimatta me olemme nyt päässeet eteenpäin Euroopan unionin hallinto-oikeuden alalla. Euroopan oikeuden hallinto-oikeutta on jo olemassa ja tämä on tärkein syy nykyiselle keskustelulle. Oikeudelliset järjestelmät, muut kuin kansalliset järjestelmät voivat myöskin sisältää hallinnollista oikeutta. Esimerkiksi komissio kutsutaan hallinnoksi ilman päämäärää. On korostettu jo hyvin aikaisin sitä, kuinka tärkeää on, että meillä on hallinnon suhde ei vain mm, jäsenmaiden, mutta myöskin Euroopan kansalaisten suhteen. Van Los tapaus kuuluisa tapaus, jossa Euroopan yhteisö ei ollut suhteessa vain jäsenmaihin, mutta myöskin kansalaisiin on esimerkki tästä. Tätä minä kutsuisin yhteishallinnoksi tai integroiduksi hallinnoksi. Euroopan unionin hallinto-oikeus siis koskettaa kansallisia hallinto-oikeuksia niiden organisoimissa menettelyissä, rahoituksessa, takuissa, oikeudellisissa perusperiaatteiden luomisessa, oikeudellisten perusperiaatteiden luominen unionin hallinto-oikeudelle on siis erittäin tärkeää meille. Euroopan hallinto-oikeudelliset periaatteet voivat perustua perustuslaillisiin perustuksiin, perusoikeuksien tärkeydelle, Euroopan unionin laki integroituu kansallisiin lainsäädäntöihin ja lainkäytön erityisalojen oikeuskäytäntöön. Näin me voimme puhua ähm, oikeusjärjestelmän monimuotoisuudesta, mutta perusperiaatteet tässä puitteistossa voivat johtaa siihen, että voimme puhumme, puhua Euroopan soveltuvista oikeus monimuotoisuuksista. Mitä Lissabonin sopimuksen jälkeen sitten on tapahtunut ja mikä rooli parlamentilla on ollut? Nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen meillä on oikeudellisesti sitovia seikkoja, jäsenmaiden hallinnon koordinointia erityisesti 298 artikla, joka tunnustaa Euroopan unionin oman hallinnon virallisesti. Ja peruskirjan artikla 41 koskettaa myöskin hallintoa ja laillisesti sitovia säädöksiä. Parlamentti on täyttänyt roolinsa. Me olemme luoneet työryhmän ja olemme ottaneet huomioon lainsäädännön, tässä valiokunnassa lainsäädännöllisiä mm, oma mietintöjä on yksimielisesti hyväksytty ja ne on saatu läpi täysistunnossa hyvin suurella enemmistöllä. Parlamentti on taannut kansalaisten mm, oikeudet, hallinnon tehokkuuden, Euroopan hallinnon tehokkuuden, ihmisten oikeuden saada vastauksia pyyntöihinsä demokraattisen legitiimiyden. Tämän vuoksi me tarvitsemme hallinnollisten menettelyiden lainsäädäntöä. Nyt pallo on komissiolla ja puhuisin suoraan. Me pyrimme vetoamaan komissioon erityisalalla, jossa komission olisi pitänyt tehdä ensimmäinen aloite – hallintoalan työn suhteen ja hallinto-oikeuksien suhteen? Vastaus on komissiolta saanut. Komissio ei ryhdy yksityiskohtaiseen arviointitoimintaan. Se arvioi nykyistä tilannetta ja tätä taustaa vasten arvioi sitä, onko hallinnollisia puutteita koitunut nykyisen laillisen puitteiston puutteiden tai aukkoon vuoksi. Ja jos näin on tapahtunut, arvioista kuinka tulevaisuudessa tällaista voitaisiin tehokkaasti välttää joko yleisen tai tapauskohtaisemman toiminnan kautta Euroopan unionin toimielimissä. Kun tätä muotoilua tarkastelen, mielestäni lausunto on epäröivä, vaatii ikuisuuksia, että pääsemme johonkin tulokseen, jos me tällä tavalla toimimme. Meidän tulee saada enemmän tietoa ja käydä todellisuutta läpi. Tämä vaatii aloitteellisuutta ja me toteamme myöskin, että nyt tarvitsemme erityisen aloitteen komissiolta, jotta sellaisen aloitteen, joka vastaa kansalaisten toiveita, jotta parlamentti ja neuvosto voisivat saada konkreettisia tuloksia aikaan. Kiitoksia. We thank you. And now the... Kiitoksia teille. Ja nyt seuraava ja viimeinen puheenvuoro. Dagmar Roth Berendt, hän on tämän talon entinen jäsen. Olkaa hyvä. Mr. President, thank you very much for inviting me. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta. Täällä on, minulla on oikein suuri ilo olla täällä. Pyrin, pohtimaan sitä, mikä kun ajatellaan tätä tarvetta hallintomenettelylaille EU-ssa, minun, aina meillään, meillä sanoa, että meidän instituutiomme, no 25 vuoden jälkeen minun on vähän vaikea, vaikea muistaa, että tämä ei enää ole minun taloni, vaan teidän talonne ja vain sympatiasta seuraan tätä toimintaa, mutta pyrin siis katsomaan, missä täällä Euroopan parlamentissa mennään, jos kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että hallinto Oikeus on demokratian pohjaa, se on pohja selkeydelle ja avo- läpinäkyvyydelle. Ja se on tärkeää niille, joita laki koskee, niin että voidaan esittää vastalauseita ja hakea oikeusmenettelyä, niin tarvitaan oikeastaan samaa kaltaista kuin muissakin valtioissa. Eri toimielimissä EU:ssa on eri toimintatapoja. Minulla oli ainakin osittain ilo tarkastella Euroopan parlamentin tilannetta. Vuonna 2012 parlamentin puhemies pyysi minua tarkastelemaan parlamentin työskentelytapoja ja sitä, kuinka tehokasta ja tuloksellista työ Euroopan parlamentin eri yksikössä on. Ja tämä Äh, oli ikään kuin seurantaa joitakin vuosia aikaisemmin tekemälläni mietinnölleni, joka koski EIPen työtä. Siitä on jotenkin jäljelläkin, niin kuin sininen kortti ja muita pikkupaloja ja myös tämä menettely ilman puhujalista, mutta monia muita asioita on jäänyt unholaan. Ehkä niihin voisi, joku voisi joku voisi sinne noukkia mukaan taas. Pohdin siis tätä EPn tehokkuutta ja hallinnon työskentelytapoja. Ja ajattelin, että 25 vuoden jälkeenkin oli kyllä elintarviketeollisuudenkin parissa ollut, että ja paljon hallinnollissakin työssä mukana oikeudellisten asioiden valikunnankin kautta. Kuitenkin olin yllättynyt siitä, kuinka teimme työtä. Osan tästä tiesinkin, mutta vielä enemmän opin kahdessa ja puolessa vuodessa. Ja ensinnäkin opin sen, että parlamentissa meiltä puuttuu hyvää hallintoa. Minun pitää nyt olla varovainen. Minä olen aina tietenkin vaatimaton ja kärsivällinen ja kohtelias, mutta hyvä hallinto puuttuu yritin aikanaan olla, olla positiivinen ja pedagoginen. Pyrin, pyrin tietenkin vain kannustamaan parempaan, parempaan toimintaan, mutta oli sanottava, että hyvää hallintoa meillä ei ole. Euroopan parlamentti ei ole ehkä sellainen klassinen hallinto, niin kuin jossakin tahan, muussa hallinnossa saattaisi olla. Tarkastelin ensin, kuinka parlamentti kansallisella tasolla toimii. Kansallisilla parlamenteilla on se suuri hyöty, että heillä on oma kansallinen hallintolaki, Suomessa, myös Rouva Hautala tulee, tai Luxemburgissa tai Itävallassa, mistä te muut tulette, kun, te, kun teillä on kaikilla kansallinen äh, hallintolaki, mutta Euroopan unionilla ei ole tällaista. Meillä on 28 jäsenvaltion historia, kulttuuri ja tavat mukanamme. Ja sitten tulee näitä vaikeita tilanteita. Meillähän on virkamiehiä, joiden on noudatettava hallintolakia ja, ja heidän on toimittava ikään kuin heillä olisi erilaisia passeja. Herra Brace tuolla sihteeristössä esimerkiksi, hän on päälli, yksikön päällikkö. Hän on jo, hän, eh, hän, eh, eh, sitten on johtaja eli pääjohtaja, mutta herra Svoboda voi ajatella, että, että hän, hänkin on tämän edellisen henkilön suora esimies ja te kaikki täällä istumassa olette myös hänen esimiehiänne, joten tämä oli aika vaikea tilanne. Pyrin ottamaan tämän huomioon, kun katsoin, no, onko Euroopan parlamentin hallinto riittävän niukka ja tehokas. Ja on montakin syytä sanoa, että näin ei ole. Minun pitää mennä tämän nyt nopeasti läpi, koska tiedän, että katsotte kelloa, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että mitään tässä ei, mitään ei ollut hallinnosta menettelysäännöistä. Ainoastaan artikla 222, jossa puhutaan pääsihteeristöstä ja sihteeristöstä. Siinä todetaan, että parlamentti tarvitsee apua puhemiehestä niin on nimittävältä pääsihteeristöltä, ja, jonka tehtävänä on tehnyt työnsä täysin puolueettomasti ja perusteellisesti sitten vähän enemmän sitä oli vielä, mutta eipä sen enempää, eikä tämä selvästikään riitä. Ja näin virkamiehetkin tässä talossa ajattelevat, että tämä ei riitä nyt voitaisiin palauta ensimmäisiin suoriin vaaleihin vuodelta 1979. Silloin oli 1900 ja risaate henkilö virkamiestä ja viisi pääosastoa sitten viimeksi meillä oli jo kuusi, yli 6000 virkamiestä ja 30 pääosastoa. Viimeksi kun minut valittiin tai, tai kun nyt valittiin tänne 85, niin meillä oli vain pieni, pieni hallinto täällä. Kasvoiko sitten eh, hallinnon määrä samassa tahdissa? Näin ei ollut. Kun puhuin eh, virkamiehille täällä ja pyrin saamaan selville, kuinka he toimivat, niin sain selville erään aika yllättävänkin asian. Täällä on kymmenittäin sisäisiä sääntöjä, jotka ovat yksiköiden päälliköiden ja johtajien sanelemia, niin kuin te siellä ja te tuolla, tai pääsihteerin, vaikka pääjohtajan sanelemia, niin todella välillä meinaan sanoa meidän lakimiehemme, vaikka teidän lakimiehistänne on toki kysymys. Heinäkuusta on kulunut vasta niin vähän aika. Kaikki nämä sisäiset säännöt toki saattavat kattaa samantapaisia tilanteita, mutta ne ovat kaikki erilaisia Ei lähes kukaan ei tunne toisten pääosastojen tai direktoratojen sisäisiä sääntöjä. Täällä on jotenkin henkilöstön jäseniäkin. Eeva, kiitoksia vaan. Ja ja Martinis Iglesiasin johtama työryhmä. He pyrkivät selvittämään, kuinka paljon nyt sisäisiä sääntöjä Euroopan parlamentissa onkaan, ja se olikin valtava työ. Kaikkia näitä nimittäin ei ole julkaistu tai ei tiedetä, missä ne on julkaistu. Valtava paksupumaska on olemassa, mikä, mitä ei ole vieläkään julkaistu. Tämä on yksi pyhä puhemiehistön teht- pääsihteerille antaa miestä tehtävistä. En tiedä, onko täällä hänen toimistostaan ketään varmaan onkin ja varmastikin hän hyvin pian julkaisen nämä. Tässä on vielä aikaa kuusi viikkoa ennen kuin vuosi päättyy ja sehän on määräaika julkistamiselle. Mitä sitten puhemiehistölle kehotin tekemään? Minä olen vakuuttunut siitä, että meidän on oltava hyvin selkeitä rakenteista. Meidän talossamme, teidän talossanne, päättävä, korkein päättävä elin on puhemiehistö. Poliittinen ja hallinnollinen elin ja sen pitäisi päättää yleisistä säännöistä, yleisistä periaatteista par- koskien parhaita käytäntöjä hallinnossa ja vastuu, kollegiallisuus, subsidiariteetti, yhteistyö ja muut tällaiset laitettaisiin selkeästi ylös. Tär- tärkeimmät hallinnolliset menettelyt, kuten laillisuus, suhteellisuus, puolueettomuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus, palvelualttius olisi myös merkittävä muisti. Mutta tarvitsemme myös käytäntöjä, joita tässä talossa ei ole olemassa, ja nämä ovat hyvin yksinkertaisia. Ja ne tarvitsevat, niitä tarvitaan esimerkiksi olisi ilmoitettava, että on saanut asiakirjan joltakin toiselta. On aivan selvää. Että jos nyt katsotaan taas tätä pääsihteeristä, jos saatte muistion keneltä tahansa, niin tähän no, mailin olisi, sähköpostin olisi vastattava, että kiitoksia, olen vastaanottanut tämän. Tällaista ei ole olemassa tässä talossa, joka aiheuttaa valtavasti ongelmia hallintokäytännössä ja myös valtavasti turhautuneisuutta – henkilöstön piirissä, eikä näin voida myöskään hyvää hallintoa toteuttaa ja menetetään paljon työkapasiteettia. Joten on, aivan luonnollista myös, että pitää olla oikeus tulla kuulluksi, olisi tehtävä päätöksiä ähm, järkevässä ajassa, eikä pidä jätet, jättää asioita makaamaan loputtomasti kun olisi välittömästi reagoitava kaikkien, joka ikisen virkamiehen olisi toimittava näin alusta loppuun asti. Suhteellisuuden taju hämärtyy ylöspäin mennessä ja tästä on päästävä eteenpäin. Minä en ole toki täällä enää, mutta toivon, että te otatte tämän tehtävän eteenpäin vietäväksi. Sitten yleisistä menettelysäännöistä tarvitsemme erilaisen lähestymistavan, tulospohjaisen hallintotavan. Minä tarvitsen vielä kaksi minuuttia, saisinko ne? Minun on sanottava, että ajattelin, että puhuisin saksaa ja sitten päätin, etten puhukaan ja nyt kaivelen tässä näitä saksankielisiä ranskalaisia viivoja, niin anteeksi vain tämän vähän kesken, mutta huomasin, että melkein kukaan ei käyttänyt kuulokkeita, joten äh, niin, puha, niin päätin puhua englantia. Anteeksi vain äh, tulkikopeille. Niin, hallinnon rakenteesta. Kunkin pääjohtajan ja johtajan ja yksikön pitäisi saada tehtäväksi puhemieheltä nämä toimet Uskon, että puhemiehistön on päätettävä siitä, kuinka kuinka tämä toimii. Pääsihteerin ja valiokunnan pääsihteerin olisi laadittava tällaiset suuntaviivat, esimerkiksi, että pitää olla kokouksia joka viikko tai joka toinen viikko ja Pitää olla, asia, pitää olla esityslista ja pitää olla pöytäkirja. Näin ei tällä hetkellä ole. Tämä ei ole selkeää eikä avoin, avointa toimintaa. Minua ei ymmärretty ilmeisesti mietinnössä, kun toivon, että nyt lopultakin tämän, tätä asiaa täytäntöön pannaan. Sitten sisäisten sääntöjen yksinkertaistamisesta. Kaikki nämä olemassa olevat sisäiset Säännöt on kerätty kolme sarakkeiseen hyvin paksuun asiakirjaan. Se pitäisi julkaista. Kun puhemies Schulz pyysi minua tekemään tämän työn, niin hän sanoi, että kun hän oli pienen kaupungin kaupunginjohtaja tuolla aix en lähellä, hän ei kyllä pidä siitä, kun sanoin, että se on pieni kaupunki, mutta pieni kaupunki se kuitenkin on. Hän oli siellä pormestarina eikä ei, hänellä ollut tällaisia käytäntöjä ja hän halusi nähdä parlamentin version ja sellaista ei ollut. Nyt haluaisimme sen laatia ja nyt ne on julkaistava. On konsolidoitava sisäiset rooli, säännöt, nämä ovat joskus päällekkäisiä, sama asia on ratkaistu eri tavalla eri pääosastoissa. Ja tietenkin kaiken laillisuus on varmistettava te, teistä, jotka olette lakimiehiä, kuten minä. Varmasti haluatte, että kaikki julkaistaan. En, ennen kuin nämä astuvat voimaan. Julkaisu on siis ehto täytäntöönpanolle ja voimaan tulella. Puhemiehistö on hyväksynyt mietintöni. Tässä oli jotenkin tehtäviä, joita oli tehtävää ennen vuoden loppua tähän mennessä. Nämä ovat vielä kesken, mutta olen vakuuttunut siitä, että kuusi viimeistä viikkoa tullaan käyttämään hyvin. Teidän työnne ja Luigi Berlingerin työn ansiosta päästään eteenpäin ja ne, niin, että on avoimuus kiinnostaa, kuten Heidi ja toinen kollega varmasti jatkatte tämä. Olemme tunteneet jo pitkään ja toivon, että teette tästä hyvän äh, asiakirjan. Se on tärkeä demokratian kannalta ja myös teille, jotka olette hallinnossa. Euroopan parlamentin hallinto yksi parhaita ja he ansaitsevat äh, selkeyttä, avoimuutta ja reiluutta. Kiitos. We thank you, madam, for... Paljon kiitoksia näistä hyvin mielenkiintoisista huomautuksista, jotka liittyvät työhömme. Nyt äh, meillä on mahdollisuus esittää arvoisille puhujillemme kysymyksiä, jos niitä on. Hautala, olkaa hyvä. Niin, olemme saaneet paljon inspiraatiota hankkeeseen, jota Euroopan parlamentti on jo valmistellut pitemmän aikaa ja muistan anekdootin, kun herra Söderman, ensimmäinen oikeusasiamies, tuli tähän valiokuntaan vuosia vuosia sitten, ja ne täytyy selittää tälle valiokunnalle, että ei olisi asiatonta, jos Euroopan virkamiesten täytyisi käyttäytyä kunnolla kansalaisia kohtaan. Ja tältä käy, täällä käytiin hyvin yllättynyttä keskustelua tästä. Aika on vähän, joten kolme neljä kysymystä. Saatamme kuulla herra Hoffmannilta, että voisi olla realistista lähteä liikkeelle, että olisi tällainen yleinen hallinnollinen oikeus, jota sovellettaisiin eh, Euroopan unionin hallintoon, ei kuitenkaan kans- jäsenvaltioiden hallintoon, kun ne soveltavat eurooppalaista lainsäädäntöä. Minä kyllä ymmärrän, mitä on realistinen, mutta voisiko tämä johtaa ongelmiin tai oikeudellisiin komplikaatioihin? Mitä seurauksia siitä voisi olla? Toinen kysymys. on mainittu, että, että yksi tärkeä tavoite tässä toimessa tulisi olla se, että integroitaisiin ja yhdenmukaistettaisiin hajanaista eh, käytännössääntö- ja määräysjärjestelmää. Miten identifioida parhaat käytänteet, joita pitäisi käyttää perustana tälle lainsäädännölle? Ja minä, olen, minä rohkaisee se lähestymistapa, joka on Rova Georgievalle, joka on komissio, joka vastaa asioista. Hän osoitti avoimuutta, hän jo totesi jo kuulemistilaisuudessa, että hän käy keskustelua varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa siitä, miten päästä asiassa liikkeelle, joten meillä on nyt toivoa siitä, että tämä todellakin johtaa todelliseen ehdotukseen komissiosta. Thank you. I think that professor... Kiitoksia uskokseni professori Hoffman. Tätä kysymystä ensimmäisenä käsittelee. Um, obviously. Kyllä, paljon kiitoksia. Luonnollisesti jäsenmaat, kun ne toteuttavat Euroopan unionin lainsäädäntöä, niiden tulisi seurata ja ne, niiden on pakko seurata yleisiä um, Euroopan unionin periaatteita. Oikeuskäytäntö on sitova, tuomioistuin on tämän todennut monta kertaa, mutta artikla 45 äh, myöskin koskettaa tämä artiklan 41 ne voivat asettaa sivuun. Ja Tämän vuoksi olisikin hyvin järkevää, jos hallinnollinen menettely säädöstä Euroopan unionissa myöskin koskettaisi jäsenmaita, kun ne toimeenpanoivat Euroopan unionin lainsäädäntöä. Ja tämän vuoksi kyseessä ei ole lähestymistapa teoriassa, vaan enemmänkin se, kuinka tämä toteutetaan, olisiko järkevää aloittaa ensin Euroopan unionin elimistä ja toimielimistä, hyvistä käytänteistä ja sitten laajentaa tätä ulospäin, joko oikeuskäytäntöön tai sitten lainsäädännön avulla vai olisiko järkevää todeta, että olemme niin integroituneita joka tapauksessa, että jäsenmaiden tulisi välittömästi noudattaa sääntöjä. Ja minun arviointini tämän vuoksi kallistuu välittömyyden puoleen. Meillä on niin paljon politiikan aloja, joissa jäsenmaat ja toimielimet tekevät yhteisissä menettelyissä töitä. Ja tämän tyyppisessä tilanteessa on lähestulkoon mahdotonta antaa jäsenmaille mahdollisuutta vapaasti käyttää kansallisia sääntöjä, sillä tulos olisi se, että meillä olisi yksi yhtenäinen hallinnollinen menettely, johon pätisivät monet erilaiset oikeuskäytännöt. Tämä aiheuttaisi oikeusvarmuuden kärsimistä kansalaisille ja luonnollisesti tekisi vaikeaksi tehdä tätä menettelyllistä arviointia. Tämän vuoksi todennäköisesti tämä olisi ensimmäinen asia, joka tulee säädellä myöskin jäsenmaissa ne alat, joissa meillä on vahvaa yhteistyötä. Toinen kysymys kosketti menettelytapoja, kuinka tunnistaa parhaat käytänteet. Me olemme työryhmässämme viiden vuoden aikana monien asiantuntijoiden kanssa monista eri jäsenvaltioista toimineet seuraavasti. Mukana olivat myös monet ei-Euroopan unionin asiantuntijat. Me emme tarkastelleet vain eri politiikan aloja ja sitä, mikä on toiminut tähän mennessä Euroopan unionissa, missä kontekstissa jokin asia on toiminut, mutta myöskin tarkastelemme jäsenmaiden perinteitä. Uskoakseni tämä on järkevä lähestymistapa ja tämä liittyy siihen, mitä Luigi Berlinger sanoi. Ajatus aluksi tarkastella, minkä tyyppisiä pieniä puutteita meillä on politiikan alueella. Tätähän komissio ehdotti. Ja sitten pieniä paikkoja näihin puutteisiin luoda. Tämä on huonompi lähestymistapa, sillä se ei tee mahdolliseksi nähdä suurta kuvaa ja suuria rakenteellisia kysymyksiä, joihin tulee puuttua, jotta voisimme tätä politiikan alojen ratkaisujen hajanaisuutta ratkoa ja oikeusvarmuutta. Kun me puhumme lainsäädännön yksinkertaisemmista, tämän pitäisi olla ensimmäinen askel. Se, pitäisi tehdä helpommaksi ymmärtäen, että meillä olisi yhdet säännöt. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Herra Kösterillä oli kysymys. Ich möchte die Diskussion... Minä haluaisin keskustelua hallinto-oikeudesta siitä kahteen ajankohtaisen poliittisen kysymyksen, mitä tällähän puhuttiin sitä, että hallinnollinen oikeus on tärkeä myös ajatellen avoimuutta ja demokratiaa. Nämä kaksi asiaa ovat siis, että on, oli tämä eurooppalainen kansalaisaloite, joka koski SETA ja TTIPiä. Komissiohan hylkäsi tämän sillä perusteella, että kysymys oli kesken olevasta menettelystä ja että komissio ei voinut reagoida tällaiseen kansalaisaloitteeseen. Nyt ensimmäinen kysymys on, että tarvitsisimmeko me hallinnointo-oikeudellista selkeytystä siihen, miten tällaiset kansalaisaloitteet sallitaan, ja toinen asia on sitten, tarvitaanko myöskin hallinnollista oikeudellista selkitystä komission ja parlamentin jäsenten välillä, sillä parlamentin, parlamentin jäsenten osalta mahdollisuus tutustua kaikkiin asiakirjoihin, jotka koskevat TTIPiä, evätään tämä oikeus. Ja minä esittäisin kysymyksen Euroopan parlamentin jäsenenä, millä oikeusperusteella tämä tapahtuu. Minä olin tehnyt tästä asiasta kirjallisen kysymyksen komissiolle. Vastaus oli kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Ehkä te voisitte antaa tähän vielä muutaman kommentin. anscheinend hat Multiple Choice hat gesagt, ich fange mal an. Niin, ilmeisesti minä aloitan tällä kertaa. Kiitoksia. Vastaan mielelläni ensin aivan lyhyesti, koska tämä vain osittain liittyy hallinto-oikeuteen. Millä perusteella Euroopan parlamentin jäseniltä evätään oikeus saada tietoa? Tiedon vaihdosta on olemassa toimintavälinen sopimus, sopimus, joka siis tehdään toimijoiden kesken – minä oli tämä epäilyttävä ilo olla mukana neuvottelemassa jostakin näistä sopimuksista. Se oli todellakin epäilyttävä ilo, koska se oli ennenkin tilanne, jossa voi sanoa, että basaarikin on avoin elin verrattuna neuvotteluihin. Ja tässä pyrittiin saman aikaan tasapaino sen välillä, miten asiakirjat, jotka on luokiteltu luottamukselliseksi, miten niitä voidaan antaa eteenpäin. Se tässä on ydinkysymys. Ja tämä kiistan ydin viime vuonna oli se, että onko niin, että asiakirjan luottamukselliseksi luokittelu sellainen mielivaltainen toimi, jonka komissio on tehnyt. Mutta se ei kuitenkaan ole sitä hallinto josta me tänään puhumme. Kysymys on toimintojen välisestä suhteista. Ja tämä on kysymys, jota toimielinten, siis parlamentin puolella puhemiehistön ja ryhmien puheenjohtajien eh, toisaalta, ja sitten tulisi toisaalta komission jäsenten kanssa käsitellä neuvotellen. SETA tai TTIP, TTIP ovat, se on aika sinänsä yhdentekevä esimerkki. Mikä tahansa muu esimerkki voisi aivan yhtä hyvä esimerkki olla. Sitten toinen kysymys, jonka esitti herra Köstää, oli se, onko oikein lainausmerkeissä vai onko, onko jollakin hallinnollisella toimilla katettu, peitetty se, että komissio sanoi, että eurooppalainen kansalaisaloite, joka koskee kesken olevaa menettelyä, on sellainen, jota ei hyväksytä. Tässäkin se, mistä me puhumme, nimittäin hallinnollinen toiminta, se, se, sitä koskevat määräykset eivät olisi tässä yksiselitteisesti ne, jotka koskisivat tätä, vaan pitäisi katsoa, mitkä ovat säännöt, jotka koskevat kansalaisaloitteita. Jos käynte kollega Kaufmanin puoleen, joka varmasti tuntee tämän asian paremmin kuin minä, hän voi sanoa, mikä on tilanne. Voidaan katsoa, mitkä ovat säännöt, milloin kansalaisaloitte voidaan hyväksyä. Tästäkin on olemassa toimintavälinen sopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä, jossa Euroopan komissio on sitoutunut siihen, miten se missäkin tilanteessa käsittelee kansalaisaloitetta. Se, mitä me haluamme täällä, siis hallinto joka koskee tiettyjä päätöksiä, jotka voivat rasittaa kolmansia ulospäin, jotka liittyvät tiettyihin oikeuskysymyksiin, siis hallintolliseen toimintaan, joka välissä tai välittömästi koskettaa kolmansia esimerkiksi hankinnat tai pilottihankkeet tai vastaavat, miten sisäinen hallinnollinen päätös syntyy, joka voi rasittaa kolmatta tahoa, se ei koskisi mitään niistä tapauksista, jotka te juuri mainitsitte, herra Köster siitä, sitä varten olemassa muita menetelmiä. Ähm, Minäkin haluaisin saksaksi aivan lyhyesti sanoa samaa, että kansalaisaloitteiden kysymys on luonnollisestikin kysymys siitä, miten menettely käynnistyy. Ja tällaisen menettelyn alku, joka koskee toimeenpanolainsäädäntöä tai yksittäistä tapausta, se voi hyvinkin olla kansalaisaloite, joten sinne mielessä pitää saada aikaan selkeyttä asiaan. Minusta tämä tapaus on hyvin tärkeä tapaus, ja se on sellainen, joka on hyvin näkyvä ajatellen julkisuutta. Mitä sitten tulee asiakirjojen luokitteluun? Sekin on kansalaisten kannalta tärkeää, jos kansalaiset haluavat tutustua asiakirjoihin. Sillä kysymys siitä, onko, näkyvätkö nämä asiakirjat ylipäätään missään luetteloissa, on tietysti olennainen kysymys. Tiedon saatavuus, niin kuin me tiedämme, on olennainen elementti demokratiassa – olennainen esimerkki, olen elementti avoimuudessa ja juuri sellaisessa organisaatiossa kuin Euroopan unioni, joka on kansalaisille hiukan vieraampi kuin kansalliset järjestelmät, on sitäkin tärkeämpää, että tämä, tällaista asiaa otetaan huomioon. Siinä mielessä nämä ovat hallinnollisia kysymyksiä myös, koska ne koskettavat kansalaisia. Onko nyt sitten niin, että ne voidaan parhaiten ottaa käsiltäväksi tällaisissa yleisissä hallinnollisissa määräyksissä vai ei, on luku sinänsä. Haluaisin lisätä tähän kansalaisaloitteeseen, että tämä on erittäin hyvä esimerkki, koska meillähän on tässä ala, jolla on osittaista sääntelyä, joka perustuu osittain perussopimuksen osittain tähän kansalaisaloitetta koskevaan asetuksen ja osittain toimielinten välisen sopimuksen, mutta siinä on selvästi puutteita ja yleisempien periaatteiden kautta voitaisiin nämä puutteet paikata aivan kuten Hoffman sanoi, erityisesti siksi, koska kyseessä on menettelyn alku, mutta myös silloin, kun, pyrit, kun ajatellaan tätä tapaa vastata niille, jotka ovat aloittaneet menettelyn, emme tietenkään ajattele, että me yleisellä hallintomenettelyn lailla pitäisi mennä erityistapauksiin koskien kansalaisaloitetta ja niin edelleen, mutta yleisten periaatteiden avulla voitaisiin tällaisia porsaanreikiä paikata. Thank you very much for, for the... Paljon kiitoksia vastauksista valitettavasti. Me olemme nyt jo jäljessä aikataulustamme. Kiittäisin nyt arvoisia puhujia erittäin paljon tästä kuulemisesta. Paljon kiitoksia ja todellakin me tulemme jatkamaan tätä työtä, jota te olette aloittaneet. Paljon kiitoksia siitä, että tulitte Euroopan parlamenttiin ja toivottavasti teemme yhteistyötä tulevaisuudessakin. Paljon kiitoksia. We continue with point number five. Jatkamme nyt esityslistan kohdasta viisi. Kyseessä on se, onko mahdollista ja toivottavaa, että Kiina ottaisi mallia Euroopan siviilioikeudesta ja tarkemmin sanottuna yhteistä eurooppalaista kauppalaista. Lisäisin tähän muutamia sanoja ennen kuin annan puhujillemme puheenvuoron liittyen siihen, mikä tilanne tämän asian suhteen on. 26.12. vuonna 2014 täysistunto kävi ensimmäisen käsittelyn komission aloitteesta niin kutsutuksi eurooppalaiseksi yhteiseksi kauppalaista, jonka lokakuussa 2011 komissio teki. Tämä ehdotus on asetus, jossa on tiettyjä sopimuksellisia sääntöjä ja se kattaisi koko Euroopan unionin. Innovatiivinen seikka tässä instrumentissa, optionaalisessa instrumentissa on se, että se sopimusoikeutta korvaisi jäsenmaissa, vaan se olisi kansallisen lainsäädännön rinnalla toinen regiimi, jota käytettäisiin vain, jos osapuolet päättävät siihen turvautua. Oikeudellisten asioiden valiokunta on tehnyt syvällisin raportin kahden kuulemisen, kolmen työryhmän ja kolmen politiikan alan sekä kansallisten parlamenttien edustajien kanssa tehdyn työn jälkeen. Vuonna 2013 parlamentin vaikutusten arvioyksikkö arvioi komission ähm, arvion positiivisesti tämän valiokunnan pyynnöstä. Mietintö, joka hyväksyttiin oikeudellisten asian valiokunnassa syyskuun 17. päivä vuonna 2014, tuki tätä vapaaehtoista luonnetta ehdotetussa välineessä ja äh, asetuksen oikeudellisuutta. Ehdotettiin, että yhteinen eurooppalainen kauppaoikeus olisi ähm, jotakin, jota sovellettaisiin ähm, sopimuksen erityisesti verkkokaupassa. Mietintö säilyttää käyttää sen periaatteen, että kuluttaja voi vapaasti valita välineen ja kuluttajalla on kaksi kuukautta aikaa tehdä ilmoitus, kun puute on havaittu. Helmikuun toisessa täysistunnossa vuonna 2014 tämä se käsiteltiin Sandra Moret ja Alex Foss on nyt eh, toisen käsittelyn esittelijöiksi nimetty valiokunnassa. Vaikuttaisi siltä, että tässä eh, asiassa vuosien työ kulminoituu. Tämä valiokunta on ollut ajavana voimana tässä työssä ja eh, tämä asia on lainsäätäjien huomioon saanut mahdollisesti Kiinassa. Kiinassa viime vuonna Viime vuoden Beijingin vierailun jälkeen valiokunta on päättänyt Viktor Meersin, eh, joka on Alankomaiden Laiden eh, yliopiston tutkija ja Ziguan yliopiston edustaja Beijingistä pyytää tänne valiokuntakokoukseen keskustelemaan siitä, onko mahdollista tai toivottavaa, että Kiina ottaisi mallia eurooppalaisesta siviilioikeudesta ja erityisesti yhteistä eurooppalaista kauppalaista. Nyt antaisin puheenvuoron tohtori Meijersille ennen kuin pyydän Dirk Stadtmeieria oikeuden pääosastosta komissiosta kommentoimaan tätä ja ennen kuin käymme kysymykseen. Eli tohtori Mäijäs, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja kutsusta tulla puhumaan tänne. Kiitoksia myös tästä erittäin hyvästä alustuksesta, jossa käsittelette tämän päivän aihettamme. Tästä järjestyksestä haluaisin ensin pitää lyhyen puheen siitä, millaisen ja mahdollisuuksia näen maan osien välisessä yhteistyössä EUn ja Kiinan välillä tässä ja tähän liittyvissä aiheissa. Kuten kaikki tiedämme ja niin kuin on todettu myös tässä erittäin hyvissä asiakirjoissa, jotka koskevat ECSL mikäli laillisten järjestelmien välillä ei ole kuiluja, niin voidaan kauppavirta 140 prosentilla. Tämä on aika merkittävää. Tämähän on tietenkin yksi EUn pilareista. 40 prosentin kaup- lisääntyminen kaupassa on mahdollista, jos perustan samaa, mutta sama pätee myös maan osaan, osien välisiin tilanteisiin. Tällä hetkellä Kiina on muuttamassa kantansa la, lakiin suhteen ja kuten tiedämme sekä EUn puolella että Kiinassa järjestelmä perustuu siviilioikeuteen, mutta niin kuin viime vuosina on käynyt, amerikkalainen ja hongkongilainen laki on vaikuttanut merkittävästi Manner-Kiinan järjestelmään. Näin ollen Kiinan nykyinen siviililakijärjestelmä on hieman sotkui näin ja vähän epäjohdonmukainen jonkinlaista on tapahtunut vähän sellaista, että on sekä amerikkalaisesta että eurooppalaisesta järjestelmistä poimittu parhaat palat ja kaiken kaikkiaan perusta on tällainen sekajärjestelmä. Muutamia viikkoja sitten, tasan kolme viikkoa sitten, järjestettiin neljäs Kiinan kommunistisen puolueen täysistunto, jossa keskityttiin täysin oikeusvaltioon. Ensimmäistä kertaa Kiinan kommunistinen puolue, eli Kiinan johtajat, sanoivat, että laki on koko heidän monenpäivisen koko konferenssin ainoa teema. Tämähän on kaikkein korkeimman tason keskustelufoorumi Kiinassa. Samaan aikaan järjestettiin useita kansainvälisiä kokouksia Kiinan Kyseessä on kiinalainen yliopisto, jonka nimi on Tsinghua. Tsinghuassa esimerkiksi oli eh, Mark Zuckerberg Facebookissa. Eh, hän puhui mandariini kiinaksi opiskelijoille. Tämä oli netissäkin siellä oli myös eh, vähemmän, vähän tylsempikin kokouksia ja yhdessä näistä kokouksista Kiinan korkeimman oikeuden varapresidentti kertoi, että hän näkee ny, nykytilanteen ikään kuin lakien keväänä. Are blossoming new possibility. Uusia mahdollisuuksia puhkeaa kukkaan ja uusia mahdollisuuksia voi syntyä. Tällaisessa lakien kevään tilanteessa – mitä minä näen kansainvälisissä konferensseissa ja kokouksissa, on tilanne, jossa nykyiset nykyisiä lakeja kritisoidaan professorien taholta, erityisesti koskien siviili, sitä, että siviili lakeja on viime vuosina laadittu niin, että ei ole ihan riittävästi saatu sideainetta eri aine- aiheiden väliin. Ja nyt on käynyt niin, että joitakin lakeja ollaan nyt uudelleen arvioimassa. Siviilioikeutta, kauppaoikeutta ollaan nyt uudelleen arvioimassa ja minä voisin sanoa, että Euroopan unionilla olisi nyt mahdollisuuksia tarkastella, olisiko sellaisia hankkeita, jotka on EU-ssa pohdittu perusteellisesti, voitaisiinko niitä ikään kuin kierrättää ja tarjota niitä Kiinalle. Sama pätee muihinkin maihin. Tällaisten, oikeudellisten hankkeiden kierrättäminen olisi hyvä ajatus. On kyseessä on hankkeet, joita on hyvin perusteellisesti käsitelty ja hyvin jotka ovat hyvin korkealaatuisia EU-kontekstissa, niitä voitaisiin tarjota muillekin kuin Kiinalle, mutta ajoitus on nyt sellainen, että tämän lakien kevään aikana on hyvin kiinnostavaa kiinnittää huomiota maailman yhteen suurimmista talouksista. Kun ajatellaan EUn oikeusjärjestelmää ja Kiinan oikeusjärjestelmää, jos nämä voitaisiin pitää mahdollisimman hyvin yhteensopivina – niin se merkitsisi suuria mahdollisuuksia molemmille talousalueille, mutta todella myöskin Euroopan unionin taloudelle. Tätä ajatusta ei tarvitse soveltaa pelkästään menestystarinoihin, kuten tähän eurooppalaisen yhtenäiseen yhteiseen kauppalakkiin, Viimeisten 20 vuoden aikana oikeudellisella alalla EU:ssa on tehty erilaisia hankkeita, jotka ovat ainakin julkisuuden kritiikin mielessä epäonnistuneet. Poliittisista syistä on voinut käydä niin, että oli jo vähän liiankin hienoja hankkeita. Kun kaikkien ajatukset pyrittiin kasamaan yhteen ainoan hankkeeseen, mutta on myös niin, että epäonnistuneistakin hankkeista voi saada inspiraatiota toisiin maihin ja oikeudenkäyttöjärjestelmiin. Voitaisiin yrittää tätäkin kautta saada tätä oikeudenjärjestelmän perustaa muualle. Ei ole oikeastaan niin paljon merkitystä sillä, onko tietyllä hankkeella, onko se onnistunut vai epäonnistunut EU-ssa vai vaan tämän hankkeen myötä voitaisiin edesauttaa eri järjestelmien yhteensopivuuden rakentamista. Vielä lopuksi tästä lyhyestä alustuksesta niin haluaisin sanoa, että kiinalaiset yliopistohenkilöt, joita olen tavannut, he olivat hyvin innostuneita EUn järjestelmästä ja heidän nähdäkseen subsidiariteettiin sisältyy paljon viisautta – kun siellä lyhyesti alustin EUn oikeutta, niin joskus se vedettiin yhteen sellaisen tapaan, niin kuin että eurooppalaiset voivat antaa suuntaviivoja jäsenvaltioille, eivätkä ne välttämättä ole aina sama kuin keisarin määräys, tällainen keisarin edikti. Ja tämä oli minusta aika hyvin sanottu. Lopuksi vielä haluaisin sanoa, että meillä on todella hienoja mahdollisuuksia nyt Euroopalla. Me voimme tarjota tukea ja inspiraatiota toisille maille, toisille oikeudenkäyttöalueille. Uskon, että useistakin syistä Kiina voisi olla ensimmäinen listalla. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. So, thank you very much for... Paljon kiitoksia tästä johdontopuheenvuorosta. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rex Stadmeierille, että voimme kuulla hänen kommenttinsa. Olkaa hyvä. Kiitos, on ilo olla täällä ja puhua mahdollisesta eurooppalaisen lainsäädännön laajentumista Kiinaan. Kiina ei ole ainoa maa. Monet Tyynemeren ja Aasian alueen maista meidän tietääksemme on tällä hetkellä hetkellä uudistamassa tai tarkastelemassa sopimusoikeutta. Esimerkiksi Japani, Australia, Singapore ja, ja Kiina. Näkemys, joka, jonka he ovat ottaneet sopimuslainsäädännössä, on se, että se pyrkisi olemaan lähempänä paremmin sopeutettuna suhteessa kansainväliseen kauppaan. Tässä he tarkastelevat nimenomaan globaaleja välineitä, kuten YK yleissopimuksia, jotka liittyy yleiseen myyntiin tai tai pehmeää lainsäädäntöä tai akateemista työtä, kun tämä yhteiset viitekehykset. Mutta he etsivät myös inspiraatiota ja parhaita käytänteitä lainsäädännöstä, jota on heidän tärkeimpiä kauppakumppaneidensa käytössä, ja näihin kuuluu muun muassa Euroopan unioni. Todellakin Euroopan lainsäädäntö, tämä siis merkitsee kansallista lainsäädäntöä ja eu lainsäädäntöä, niillä, niillä on potentiaalia tulla viedyksi Aasiaan tai Tyynemeren alueelle laajemmin ja Euroopan yhteinen First of all, because of its genesis, it's the reason... on hyvä esimerkki tästä. Se, että olisi todellakin hyvin suuresta vertailevasta oikeustyöstä, joka vetäisi huomioon kansallisen oikeudenkäytön ja vetäisi huomioon myöskin Akin. Ja sen lisäksi ottaa huomioon myöskin kansainväliset välineet, kuten Viinin yleissopimus, joka koskee hyödykkeiden myyntiä tai ynitvaan periaatteet. Ja sitten tämän Euroopan kauppa, yleisen kauppaoikeuden hyvä puoli on siinä, että se yhdistää yrityksestä yrityksen ja yrityksestä kuluttajaan tapahtuvat transaktiot. Ja tämä on hyvin tärkeää monille näistä maista, koska samaan aikaan ne ovat uudistamassa ja ottavassa käyttöön myöskin kuluttajalainsäädäntöä. Joten sinänsä tämä me katsovat, että meidän yhteiskauppalainsäädäntö myöskin tällaisena innoituksen lähteenä. Ja se, mitä herra Mayer sanoi, minusta tämä oli mielenkiintoista. Se ei todellakaan ole mikään keisarin edikti, mikä on hyvin tärkeä asia, sillä eurooppalainen kauppalainsäädäntö, siinä valinta on keskeinen sana. Se ei ole väline, joka pakottaisi jäsenvaltiot puuttumaan aikaa myöten kehittyneisiin perinteisiin sopimuslainsäädäntöihin, vaan se on yksi vaihtoehto, joka annetaan sekä myyjille että ostajille, siis ja kuluttajille ennen kaikkea – sopia uudesta oikeudesta, joka koskee heidän rajat ylittäviä toimiaan. Ja tämä on, tämän he tekevät tietysti vain siinä tapauksessa, tämä uusi laki merkitsee taloudellista etua heille. Myyjälle se merkitsee sitä, että uusi uuden lainsäädännön myötä transaktiokustannuksissa voi syntyä säästöjä, koska voidaan myydä yhden ainoan lainsäädännön perusteella ja yhden ainoan IT-foorumin pohjalta, joka koskee kaikkia maita. Ja kuluttajan ostajan kannalta se merkitsee sitä, että ostajalla on suurempi valinnan mahdollisuus erilaisia tuotteita kilpailukykyisin hinnoin. Ja kuluttaja ennen kaikkea, siis kuluttajan suojan tasolla, joka on yhtäläistä tai jopa ö, korkeampaa jos ajatellaan harmonisointia teon tasolla, ja on kelvo, vertailukelpoista suhteessa mihin tahansa, mikä ei ole harmonisointia tai sitäkin parempaa. Siis ei todellakaan mikään keisarin edikti, vaan valinta. Valinta on avainsana. Luonnollisestikin Euroopan unionilla on suuri intressi oman lainsäädäntönsä edistämisessä ja viemisessä. Ensinnäkin siitä syystä, että jos me tärkeänä kauppakumppanina maailmassa voimme saada aikaan enemmän lähestymistä. Se merkitsee sitä, että meidän yritystemme kannalta kustannuksia syntyy vähemmän. Ja jos me voimme rohkaista houkuttimin me ottamaan omakseen jotakin meidän omasta lainsäädännöstämme, se on kilpailuetu meidän yrityksillemme verrattuna esimerkiksi amerikkalaisiin yrityksiin. Joten yritysten kannalta tässä on selkeitä etuja. Mutta on myöskin etu ajatellen sitä, mikä on oikeudellisten toimijoiden osalta, jotka antavat neuvoja asiakkaille viennin osalta, mutta myöskin sellaisten asiantuntijoiden osalta, jotka työskentelevät kansainvälisessä sovittus, sovittelutuomioistuimissa. Tämä on siis meidän kannalta hyvin tärkeä kysymys ja on hyvä, että tässä ponnisteltaisiin tähän suuntaan. Ja lopuksi, herra puheenjohtaja, siis se, mitä pohjimmiltaan pitäisi tehdä, olisi saada yhteinen eurooppalainen kauppalaki sovittu siis kauppaoikeus hyväksytys mahdollisimman pikaisesti. Toivotaanpa, että eh, Kiinan oikeudellinen kevät saa aikaan kukoistusta, tässä tarttuakseni professorin sanoihin. Sure I... Paljon kiitoksia. En ole varma mainitsinko, että Jack Myers edustaa komission ähm, oikeusasiain pääosastoa. Nyt on aika jäsenille esittää kysymyksiä ja arvoisat puhujamme vastaavat niihin sitten. Pentu. No Obrigado, senhor presidente. Eh, registro. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen jäsenten ja komission edustajan kanssa yhtä mieltä tästä, kuinka kiinnostavaa tämä lainsäädännön kehittäminen on. Tämähän on kehittänyt paljon alkaen ensimmäisestä kauppalainsäädännön kodifioineista ja tästä niin sanotusta Napoleonin koodeksista alkaen, joka esiteltiin jo tuolla 1700-1800-luvun vaihteessa. Haluaisin nyt kysyä edustajilta, onko niin, että Kiinan kiinnostukseen liittyy myös muita Euroopan lainsäädännön aloja, kuten esimerkiksi ihmisoikeuslainsäädäntö tai perusoikeuslainsäädäntö, kansalaisten yksi, yksilöä koskevat takeet ja yksilön suoja valtion suhteen. Kiinnostaako Kiinaa myös sellaiset periaatteet kuin vapaus, ihmisarvo. Haluaisin tietää, voisiko Eurooppa vaikuttaa Kiinan tai muihin maailman alueisiin myös näillä aloilla vai puhutaanko nyt ainoastaan kaupallisista yrityksiin liittyvistä rahaan ja pääomaan liittyvistä asioista? We will, uh, we will first take, uh, several questions. Aluksi otamme monia kysymyksiä ja tämän jälkeen puhujat voivat vastata. Edustaja Le Breton, seuraavana, olkaa hyvä. Oui, donc, euh... Kyllä, me tänään opimme, että Kiina ylistää meidän, meidän omaa yhteistä eurooppalaista kauppalainsäädäntöä. Kiinalaiset näkevät siinä etuja, periaatteen ja sen, että kyseessä ei ole mikään mm, keisarin sanelema laki. Tämä on melkoisen yllättävää Kiinan kaltaisesta valtiosta. Sehän ei ole kovinkaan kuuluisa joustavuudestaan. Omalta puoleltamme näyttää siltä, että me onnittelemme itseämme niistä taloudellisista mahdollisuuksista, joita me toivomme nyt Kiinan avautuessa syntyvän. Me näemme eh, kansainvälisen eh, kaupan alalla eh, etua Yhdysvaltain nähden siinä, että Kiina inspiroituisi eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Mutta minä olen hiukan kiusaantunut tässä. Eikö nyt näytä siltä, että arvojen alalta Kiina ei olisi aivan meitä vastaava. Se ei ole niiden osalta kovinkaan esimerkillinen valtio. Mitä mieltä te tässä olette? Hautala. Edustaja Hautala, olkaa hyvä. Um, I with... Kiitos, kuuntelin mielenkiinnolla herra Myersin puheenvuoroa, kun hän puhui siitä, että Kiinassa puhutaan tällaista lain kevästä. Ehkä meidän pitäisi katsoa yhteistyötä sellaisella alueella kuin siviiliyhteistyö, koska se saattaisi olla tehokkaampikin tapa tarkastella taustalla olevia periaatteita, siis periaatteet, jotka ovat eurooppalaisen lainsäädännön taustalla. Me tiedämme kaikki, että on ollut pitkää oikeudellista yhteistyötä Euroopan, unionin Euroopan maiden ja Kiinan välillä, jossa on pyritty viemään ajatuksiamme ihmisoikeuksista – mutta on tunnustettava, että tämä ei ole ollut kovinkaan menestyksekästä, joten ehkä on jokin toinen tapa lähestyä näitä asioita niin, että voitaisiin näitä kansalaisella on oma paikkansa, vaikkakin, vaikka kysymys on hyvin kollektiivisesta kulttuurista, jolla on pitkä historia, mutta ehkä kansalainen voi nousta jollakin yllättävälläkin tavalla esille. Ja minusta näyttäisi siltä, että muillakin tapaa tämä varmastikin on tutkimisen arvoinen väylä ja totta kai taloudelliset intressit ovat selkeitä, niin kuin saatoimme kuulla. So, Dr. Myers, you have the floor. Dr. Myers, olkaa hyvä. You, Mr. Chairman. I'm uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Jäsenet tekevät oikein jännittäviä kysymyksiä. Periaatteessa ja käytännössä käsittelen oikeudellisia henkilöitä ja Kiinassa olen aina sanonut, että oikeudelliset henkilöt ja yrityslainsäädäntö osittain ovat ikään kuin metaforia, kielikuvia, kun puhutaan oikeudellisista henkilöistä ja kun puhutaan tavasta, jolla oikeushenkilöt voivat tehdä sopimuksia ja tehdä vapaasti päätöksiä, niin viesti menee läpi. Erityisesti tämä kolmas kysymys oli sellainen, jonka osalta voin tuntea monemmin puolesta ymmärrystä. Eihän lähestymistavan tarvitse olla suora, vaan se voi olla välillinen. Ei enää tarvita suoraa yhteenottoa. Joskus mm, kiertokautta päästään parempiin tuloksiin ja kestävämpiin tuloksiin kuin jos lähdetään päätä pahkaa ajamaan niitä arvoja, joita halutaan korostaa. Omasta näkökulmastani olisi mielestäni hyvä aloittaa käytännöllisistä asioista, kuten pääomista ja liiketoiminnasta, ja toivoa, että, että toimimalla fiksummin ja pitämällä strategiamme selkeänä voisimme viestiä myös välillisesti muista arvoista näiden teemojen kautta. Kiitoksia. Mr. Stallmeyer, any comments? Stallmeyer, kommentteja. Briefly, I'm not the right... Aivan lyhyesti. Minä olen varmaankaan oikea ihminen puhumaan ulkopoliittista kannasta suhteessa Kiinaan, mutta sanoisin, että me puhumme täällä myös pitkälti, kuten Rouva Hautala juuri sanoi, mikä on sopimusoikeuden perusta. Ja on joitakin asioita, jotka ovat huomattavia yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa, nimittäin se, että olemassa velvoitteiden oikeuksien tasapaino, mikä on hyvin perustavanlaatuinen perusta, joka on hyvin tärkeä. Toinen tärkeä kysymys on myös mainittu. Yhteinen eurooppalainen kauppaoikeus, sitä sovelletaan vain, jos osapuolet sopivat siitä. Se oli jotakin sellaista, mikä, mikä pakotetaan jonkun käytettäväksi. Vain vain jos osapuolet sopivat tästä ja ne sopivat siitä etukäteen, jos näkevät, ja kommentoivassa siinä on jotain hyötyä heille. Ja kolmas asia on siis se, että epäilemättäkin on hyvin korkean tason kuluttajasuojaa ja miten se periaatteena heijastuu. Se heijastuu sinne, että suojellaan heikompaa osapuolta. Nämä kolme esimerkkiä, niin me puhumme täällä arvoista, ja jos epäsuorasti, kuten tohtori Mayer sanoi, voidaan viedä tällaiset arvot mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun Kiinassa, se saattaa saada aikaan myönteistä kehitystä. Kiitos. Yes, thank you for this room. Kiitoksia näistä huomioista. Henkilökohtaisesti minä olen 35 vuotta sitten totalitaarisessa hallinnossa sen ala opiskellut oikeustiedettä ja aivan aluksi kuulin, että kyseessä on työväenluokan väline, piste. Joten hyvin suuresti arvostaisin sitä, jos todellakin eurooppalainen yhteinen kauppalaki voisi positiivisesti vaikuttaa – Kiinaan yleisesti ottaen, koska muita kysymyksiä ei ole tai en puheenvuoropyyntöjä näe. Kiittäisin puhujia suuresti tästä mielenkiintoisesta tiedosta. Ja nyt meidän täytyy keskeyttää kokous, sillä seuraava asia, joka meillä on esityslistalla, me käydään suljetuin ovin, joten pyydän, että kaikki, jotka eivät suljetuin ovin järjestävän kokoukseen osallistu, lähtisivät salista. Kiitoksia.